artiklan neljä kohdan mukaisesti työjärjestyksessä. Nyt sitten äh, työjärjestyksen muutoksiin. Tälle päivälle ei ole tehty mitään muutosehdotuksia puheenjohtaja kokoukselle äh, tähän lopu, lopulliseen esityslistaluonnokseen. luonnokseen huomiseksi ei myöskään, mutta keskiviikoksi EPP on pyytänyt ehdottamaan, että kun muutetaan Palestiinan lakia säätävän neuvoston vastaavan valtuuskunnan nimi suhteista Palestiinan vastaavaksi valtuuskunnaksi ja, toivomme, e, ja pyytävät, että myös ulkoasiavaliokuntaa voidaan e, e, konsultoida, joten pyytetään äänestystä siirrettäväksi. Herra Preda tämä päätös tehdään puheenjohtajakokouksessa ja sen takia tästä asiasta pitää äänestää, joten tämä ehdotus menee takaisin puheenjohtajakokoukselle ja me sitten pyydämme konsultointia ulkoasiavaliokunnalta vaan selvennyksen vuoksi. Mm, sitten herra Breda on tästä. Pyydän puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies Tehän sanoitte, että tämä keskustelu on tärkeä ja ennen kuin eh, tehdään päätös, olisi hyväksi, jos voisimme käydä keskustelua, eh, voisimme käydä keskustelua ulkoasianvaliokunnankin eh, kesken, niin että voimme ottaa huomioon. Jos me, me emme ota tällaista keskustelua ensin huomioon, niin se olisi erhe. Gabriela. Kiitos, herra Haluaako joku tämän puolesta lausua jotain? Jaa. No niin. Olkaa hyvä. Ja ei. Herra Kiljutis sitten haluaa tätä vastaan puhua. Εγώ κύριε Πρόεδρε θα μιλήσω εναντίον κύριε Πρόεδρε όπως αναφερθήκετε με βάση το... Minä vastustan tätä työjärjestyksen mukaisesti. Täysistunto päättää siitä, muutetaanko valtuuskuntien koostumusta. Puheenjohtajakokous, tästä on jo sanottu, mitä sen pitää tehdä ja keskustelua pitäisi vain jatkaa. En halua nyt mennä tähän sisältöön sen kummemmin, mutta 2013 vuodesta lähtien jo kaikissa EUn suhteissa on käytetty Palestiinaa eikä palestinalaisviranomaista. Kiitos. Der Antrag ist, äh, Tämä esitys on selkeä. Tässä pyydetään äh, puheenjohtajakokousta äh, ennen päätöksentekoa konsultoimaan ulkoasian val- valiokuntaa. onko joku Predan puolesta, Predan esityksen puolesta käsi pystyyn? Vastaan. Tyhjiä. Tämä esitys on hylätty. Kyllä se näytti olevan kyllä. No, tehdään sitten tämä tarkistus, tarkistusäänestys koneella. Haben alle Ovatko kaikki jäsenet äänestäneet? Odotellaan vähän aikaa. Frage noch einmal, haben alle... Ovatko kaikki nyt äänestäneet? niin, äänestys päättyy. Äh, 100, 152 vastaan 180, eli hylätty. Nyt sitten siirrymme käsi... Ja sitten EPP-ryhmä kun komission korkea edustaja käyttää puheenvuoroa aiheesta valko tilanteesta. EPP-ryhmä pyytää keskustelua ja sen päätteeksi päätöslauselmaa. Herra Preda puhuu tästä ehdotuksesta. Oui, monsieur le président, j'espère avoir plus de... Puhemies, mielestäni puhuin tästä asiasta jo valko suhteen menestyksellisesti. Nythän on muistettava, että tässä on esitetty ja parlamentin yhteinen kanta tästä maasta. Ja nyt siis kysymys on pelkästä keskustelusta, vain me olemme sitä mieltä, on tärkeää, että määrittelemme kantamme nyt sellaisella tekstillä, joka, joka on myöskin poliittinen luonteeltaan. Kiitos. Haluaako joku puoltaa tätä esitystä? Näin ei. Onko joku tätä esitystä vastaan? Ei näytä olevan. Vai onko? Olkaa hyvä. Hämä Mikins. Ähm, paldies, äh, presidentti Kungs, doma kanao isti tagat. Niin, kiitoksia kovasti, puhemies. Mielestäni me emme voi tässä hätiköidä. On ennenaikaista puhua vielä päätöslauselmasta, koska meillä on käsissämme äärimmäisen vakava pakolaiskriisi. Meidän tulee keskustella tästä päätöslauselmasta toisella, toisena aikana toisessa istunnossa. Selvä. No niin, Fredan eh, esitys on se, että Belarus ja sen jälkeen päätöslauselma. Kuka kannattaa? Käsi pystyyn. Vastaan. Tyhjää. No olipa täpärällä. Katsotaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Die Überprüfung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Eli 204 puolesta, 169 vastaan, 7 tyhjää. Tämä esitys on hyväksytty. So, jetzt müssen Sie Ihre Bleistifte spitzen. No nyt sitten terottakaa kynänne, koska nyt sanon, että mitä tästä muutetusta äh, esityslistasta nyt sitten johtuu. Ensin tulee päätöslauselma ja siihen äh, määräpäivä huomenna kymmeneltä tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaehdotukset keskiviikkona kymmeneltä. Tarkistukset näihin yhteisiin päätöslauselmiin keskiviikkona kello 11 ja äänestys pidetään sitten torstaina 10. syyskuuta silloin äänestysaikoihin. Sitten edelleen keskiviikolle vihreät pyytää ulkoasioiden turvapoliittisen korkealta edustajalta kantaa eh, aiheesta Turkin tilanne. Ja tähän halutaan päätöslauselma eh, keskiviikkoiltapäivälle eh, keskustelun jälkeen ja äänestys syyskuun kakkostäysistunnosta, eli ensi viikolla. Haluan antaa puheenvuoron Rova Harmsille, joka esittelee tämän ehdotuksen. Hyvät kollegat, niin kuin me olemme saaneet Turkista edistyskertomuksen ja keskustelleet siitä, hyväksyneet sen, niin Turkissa on ollut vaalit ja siellä on tapahtunut vaikka mitä. Monet Erdoganin hallituksen ja ISISin vastaista taistelua ovat pitäneet hyvänä. Kuitenkin siellä on tapahtunut kielteisiäkin asioita. Rauhanprosessi kurdien kanssa on päättynyt ja on vainottu oppositioon oppositiota kannattavia lehtimiehiä. Se on mennyt hyvinkin pitkälle ja eilen panssarit ajoivat kurdikaupungeissa ja eurooppalaisia ulkomaan toimittajiakin siellä on vainottu terroristeina. Ja huomenna kai Istanbulissa on suuri tämmöinen opposition mediakonserniin liittyvä tilaisuus. E, meidän mielestämme Euroopan parlamentin pitäisi tässä tilanteessa Rova Mogherinin suulla ottaa kantaa tilanteeseen. Meidän pitää ilmaista huolemme siitä, että Turkissa Erdoganin hallitus valtaintresseistä toimii ja, ja vie maata ikään kuin askelia taaksepäin ja senpä takia myös Turkkiin tulevat pakolaiset, heidän, tila, heidän tilanteensa vakauttamisesta pitää kantaa huolia ja Isiksen etenemisestä pitää kantaa huolia, joten tässä on hyvin paljon kaiken näköistä, mistä, mihin pitäisi Mogherinin sanoa jotain. Kiitos, Hans. Haluaako joku puoltaa tätä Rova Hansin esitystä? Hyvät kollegat, minä en halua lisätä kovinkaan paljon siihen, mitä kollega juuri sanoi, mutta totean, että Turkki on räjähdysalttiissa tilanteessa. Siellä on konflikteja, siellä on konflikti, konflikteja on myös lähes kaikkialla Turkin rajoilla tällä hetkellä kurdien kanssa konfliktit ovat palanneet ja ylipäänsä kaikki kansalaiset tällä alueella joutuvat kärsimään tilanteesta. Minä haluaisin korostaa sitä, että nimenomaan turvallisuuden tunteen puuttuminen Ähm, on ikään kuin pelinappula Erdoganille nyt kun lähestytään vaaleja. Ja on sääli, jos me emme tätä ymmärrä. Ja olisi myös traagista, jos Euroopan parlamentti ei voisi käydä keskustelua voidakseen ilmaista kantansa ja mm, tuupatakseen Erdogania oikean suuntaan. Onko joku, joka haluaisi puhua tätä esitystä vastaan? Herra Förstans, työjärjestyskysymys vai? Ein anderer Punkt, Okay. Vai toinen kohta. Hyvä, selvä. Herra Preda sitten vastaa. Kiitos puhemies. Me vastustamme ajatusta, että nyt käytäisiin keskustelu Turkista, koska kuten kollega hyvin selitti, kysymys on poliittisesta asiasta. Ja kysymys on myöskin tietyn poliittisen siiven kannasta ja nythän tässä tilanteessa, kun ajatellaan vaikkapa juuri terrorismista, niin näitä keskustellaan toisesta, näistä keskustellaan toisessa keskustelussa, niin että en usko, että meidän täytyisi nyt lähteä tällaisen poliittisen taistoon eri äärivasemmisto ja taas turkkilaisten ryhmien välillä. Kiitos. No niin, äänestetään tästä esityksestä. Eli Rova Hansin esitys, varapuheenjohtajan lausuma ja siihen päätöslauselma, josta äänestetään ensi viikolla puolesta. Eli Rova Hansin esityksen puolesta vastaan. Tyhjää. No niin, jos ei käsiä nosteta, niin enhän minä näe kuka mitä haluaa äänestää. Jos nyt niin, onko se niin vaikea nostaa käsi? No tehdään se sitten sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Tämä esitys, katsotaanpas nyt, niin äänestys on päättynyt ensinnäkin. Ja 153 puolesta, 180 vastaan, 36 tyhjää, eli tämä esitys on hylätty. Herra Verhofstadt, nyt teillä oli keskiviikkoon jotain sanottavaa. You know, I... Puhemies, kuten tiedätte, niin minä olen pyytänyt Euroopan neuvoston puheenjohtajan läsnäoloa maahanmuuttokeskustelussa, ei siis unionin tilakeskustelussa, vaan maahanmuuttokeskustelussa, koska oli, on erittäin tärkeää, että kun tilanne on näinkin vakava, niin Euroopan neuvoston puheenjohtaja olisi läsnä tällaisessa keskustelussa. Ja lyhyesti vielä, minä tiedän, että komissio aikoo tehdä ehdotuksen, mutta ei komissio ole ongelma, eikä Euroopan parlamenttikaan ole ongelma. Sillähän on huhtikuussa äänestetty päätöslausuma ja yhtenäinen kanta. Ongelma piilee jäsenvaltioiden neuvostossa, siis neuvostossa ja jäsenvaltioissa. Sieltä puuttuu solidaarisuutta ja yhtenäisyyttä. Ja tästä syystä minä pyydän toistamiseen, että tusk tulisi paikalle, että te vetoaisitte häneen, että hän olisi läsnä keskiviikkoaamuna maahanmuuttokeskustelussa. Niin herra Verhofstadt, puheenjohtajakokouksessa tämä tuli esille, tämä pyyntö, ja välitin sen neuvoston, neuvoston puheenjohtajalle, mutta sieltä vielä ei ollut tullut myönteistä vastausta. Mutta sen valossa, mitä tänä päivänä keskustellaan, niin minä vielä soitan puheenjohtajalle asiasta. Ainakin osi, osissa täysistuntoa ei tämä aplodien määrä nyt ollenkaan ollut yhtenäinen ympäri salia. Luottakaa nyt minun, että kyllä minä vien asian eteenpäin neuvoston puheenjohtajalle. hän olisi hyvä, että hän tulisi paikalle. No niin, sitten keskiviikolle ei ole enää mitään muutettavaa, eikä torstaille myöskään. No hyvä. Öö, Jadon työjärjestyskysymyksestä